kysymyksiin. Ne kollegat, jotka ovat poistumassa salista, toivottavasti poistuvat nyt mahdollisimman hiljaa ja rauhallisesti, jotta voimme aloittaa äänestysselitykset. Damna Morvai Kristi. Rouva Morvai aloittaa. Olkaa hyvä. Kiitos mikrofonilla. Mikrofoni kanssa oli ongelmia, pyydän anteeksi. Niin, rahoituspalvelujen osalta äänestimme mietinnöstä ja pidän erittäin tärkeänä rahoituspalvelujen tiukkaa sääntelyä nimenomaan unkarilaisena, nimittäin päivittäin huomaan, että pankit tekevät rikkomuksia, rikkovat nimenomaan kuluttajan suojaa koskevia määräyksiä, pettävät kuluttajia. Ja lukuisat sadat tuhannet unkarilaiset ovat tehneet niitä valituksia, joita minäkin olen tutkinut. Mutta tässä on kysymys myös siitä, että huolimatta siitä, että on ollut esimerkiksi Unkarissa valuuttaluottoja koskeva tragedia. Siitä huolimatta edelleenkin pankit ottavat käyttöön erilaisia luottorakenteita ja antavat luottokortteja ihmisille hyvin tyrkyttävällä tavalla lentoasemilla ja niin edelleen. Ja tätä on, tämä on sellaista, mitä ehdottomasti täytyy säädellä. Kiitos. Mūsdienu ekonomika vairs nav iedomā. Kiitoksia. Tämän päivän talous on asiat, ei voi edes kuvitella ilman sähköisiä maksutapahtumia. Silloin kun oli mahdollista maksaa rahaa kädestä toiseen, tuosta ajasta on kulunut aikaa. Nykyyhteiskunnassa on käytetty sähköisiä maksuvälineitä yhä enemmän ja enemmän. Siksi on tarpeellista, että luodaan oikeudelliset perusteet, perusta, perus, periaatteet, jotka kattavat kaikki nämä maksutapahtumat. Huolimatta siitä, että meillä on ja mitä parempaa lainsäädäntöä meillä on, sitä helpommin nämä asiat ovat hallittavissa. Avoimuutta tarvitaan, jotta sisämarkkinoilla me pystymme kehittämään sähköisiä maksutapahtumia jatkossakin. Tämä tarkoittaa sitä, että Maksut täytyy standardoida myöskin, eh, kun on kyse välikäsistä ja muiden toimijoiden toimista. Kaikkia näitä tahoja täytyy säännellä. Kyse on tärkeästä asiasta EUn talouden kannalta ja myöskin kansalaisten luottamuksen kannalta. Edustaja Polchak. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já se rovněž... Kiitos, puhemies. Minä tuin tätä ehdotusta, tuin kollegamme Tajanin mietintöä. Minä uskon, että markkinoiden luominen tällä alueella, että nimenomaan elektronisia palveluita ja myöskin kuluttajien suojelua, tämä on jotakin erittäin tärkeää ja arvokasta ajatellen nimenomaan sähköisten palvelujen hyväksikäyttöä. Ja siksi tuin näitä ehdotuksia, koska minä uskon, että yhtenäisen alueen luominen näille maksupalveluille on erittäin tärkeää, etenkin, etenkin kun tämä tapahtuu turvatussa ympäristössä. Me olemme siis puhuneet vaikkapa sähköisistä maksumääräyksistä tai päämarkkinoiden, päämarkkinoiden kehittämisestä. Tämä ovat keskeisiä välineitä, jotka ovat erittäin tärkeitä kuluttajille ja käyttäjille. Heidän täytyy pystyä tutustumaan tähän. Heidän pitää saada tietoa näistä asioista ja tämä pitäisi tässä helpottaa työskentelyä. Seuraavaksi Sean Kelly. Eh, Kiitoksia, puhemies. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta, minäkin. Uskon, että erättäjäni Tajani teki erinomaista työtä laatiessaan tätä tekstiä. Mietinnöstä tulee olemaan hyvinkin paljon hyötyä tämän alan kannalta katsottuna. Yhä useampi maksutapahtuma on rajat ylittävä luonteeltaan. Siksi on tärkeää, että meillä on selkeät säännöt, jotka kattavat kaiken tämän, kaikki nämä maksutapahtumat. Minun omassa maassani on hyvin paljon PK-yrityksiä ja yhä uusia PK-yrityksiä perustetaan. Ja nämä PK-yritykset tulevaisuudessa vievät tuotteita sisämarkkinoille muihin maihin ja tästäkin syystä meidän täytyy varmistaa että sisämarkkinat saavat vahvistusta niin, että nämä maksutapahtumat voidaan suorittaa asianmukaisesti. Tämä on kaikki erittäin hyödyllistä työtä. Pisil. Edustaja Pospisil seuraavaksi. pane předsedo, já jsem tento návrh také Kiitos puhemies. Minäkin äänestin tämän ehdotuksen puolesta, kun lisäämme sähköisten maksutoimitusten tehokkuutta, rajat ylittävästi Euroopan unionissa, niin tämä vaikuttaa myönteisellä tavalla sisämarkkinoihin. Eilen keskustelimme paremmasta yhteistyöstä oikeusasioista ja myös digitaalimarkkinoista ja sähköisestä kaupasta. Kaikki nämä välineet täytyy ottaa käyttöön, jotta saamme sisämarkkinat valmiiksi Euroopan unionissa. Sen takia pidän ehdotusta tervetulleena. Pidän kaikkea sitä tervetulleena, joka mahdollistaa sähköiset maksot vaateiden toteuttamiseen. Meillä totta kai kansalaisia kiinnostavat kovasti maksut, pankkimaksut. Niitä täytyy voida laskea ja henkilötietoja on voitava suojella paremmin silloin, kun pankit ovat tekemisissä keskellä. Minusta tämä ehdotus on näin ollen hyvä. La propunerea de rezoluție Seuraavaksi siirrymme äänestysselityksiin, jotka koskevat asuntolainasäädäntöä ja riskirahoitusvälineitä EU-ssa. Espanjan tapaus. Rova Morvai. Mikrofoni. Luonnollisesti äänestin tämän mietinnön puolesta, joka todellakin kiinnittää huomiota luoton ottajien tilanteen teeseen ja heidän tilanteensa helpottamiseen. E, Espanjassa päivittäin 59 perhettä menettää asuntojaan. Unkarissa tällainen on vielä vakavampi, kuten jo mainitsin käyttämästäni puheenvuorossa aiemmin. Unkarissa on tällaisia toimenpano, toimenpiteitä, on loppuu tilanne, jossa voidaan pitkittää tätä häätöä ja ihmiset menettävät kotinsa. Tämä on asia, joka täytyisi voida estää. Tähän estämiseen tarvitaan sitä, että kansalaisjärjestöt ja lainsäätäjät, lain asianajat pystyvät toimimaan. Ja tämä on hyvin tärkeä kysymys. Se nousee esille tässä mietinnössä. Domnul Urban. Kiitoksia. Seuraavaksi Urban pikemminkin Mamikins, olkaa hyvä. Edustaja Mamikins. Viens no ped... Kiitos puhemies. Yksi pääsyitä sille, että monissa maissa viimeisen vuosikymmenen aikana on koettu taantumaa, oli se, että ei voitu maksaa takaisin pankille niitä lainoja, joita oli otettu auton tai asunnon ostoa varten tietyn ajanjakson kuluttua. Totta kai lainat tulisi voida maksaa takaisin niin korkoineen, mutta ei ole normaalia toimintatapaa, jos näin monet ihmiset eivät sitten voi lainaansa takaisin maksaa. Hyvät kollegat, ihmisoikeudet pitävät sisällään myös sen, että on mahdollisuus äh, epäonnistua. Pitäisi olla sellaisia asuntolainoja, jotka mahdollistavat takaisinmaksun. Sen takia äänestin puolesta. Edustaja Polchak seuraavana. Kiitoksia puhemies. Haluaisin äh, avoimesti todeta, että minä en äänestänyt tämän mietinnön puolesta. Miksikö? Siksi, että minun mielestäni kyse on kansallisista ongelmista, kansallisesta politiikasta, on nyt kyse, eikä tätä pidä siirtää Euroopan tasolle ilman, että ensin pyritään löytämään ratkaisu. Minun mielestäni tämä ei ole asianmukaista. Tietystikin olen tunnen suurta myötätuntoa niitä 600 000 ihmistä kohtaan, jotka ovat menettäneet omaisuutensa, kiinteistönsä pankkien toiminnan vuoksi ja ongelmien vuoksi. Ymmärrän, ymmärrän kyllä, että silloin tuo osakkeiden omistuksissa ongelmia, mutta Espanjan pääministerin ja Espanjan nykyisen hallituksen tehtävänä pikemminkin olisi tehdä jotakin näille ongelmille, jotka ovat äh, perua edellisen hallituksen ajalta. Siksi minä en voinut äänestää tekstin puolesta. Kiitoksia. Nyt siirrymme päätösosamesityksen, joka liittyy kuolemanrangaistukseen. Rova Morvai. Unkarissa vuoteen 1991 vuoteen saakka oli kuolemantuomio. Minä muistan, että kun olin yliopistoopettaja, niin nuona aikana opiskelijan kanssa kävin tutustumassa oikeuskäsittelyihin, jossa kuolemantuomiota käsiteltiin. Joudun kohtamaan ihmisiä, jotka sitten hirtettiin Unkarin yhteiskunnan nimissä. Kävin myöskin vankilassa ja saatoimme nähdä tuon sellin, jossa oli henkilö, joka oli saanut kunkaran kuolemantuomion. Tämä on minusta hyvin vaikea tilanne, koska minun on todella hyvin vaikea tukea, että minä tuen kuolemantuomiota. Sitäkin tuen, että minun nimissäni jopa konkreettisesti jonkun henkilön elämä riistetään häneltä. Kysymys esimerkiksi rikkomukset koskevat äh, lasten hyväksikäyttöä tai vastaavat vakavat henkirjoitukset ovat hyvin raakoja, mutta tämä on asia, josta minun mielestäni täytyy käydä keskustelua. Äh, Domnul Pospisil. Kiitoksia, siis Kiitoksia, puhemies.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 Onko tämä nyt kunnossa, tämä tekninen ongelma? Eikö vieläkään ole tulkkausta? Can, in Okay, start again. Nyt se toimii. Voit aloittaa uudestaan. Pyydän anteeksi. Ai nytkö tämä toimii? No. Toivon mukaan tämä nyt on ratkaistu tämä ongelma. No, I, I was asking you. Minä sanoin, että te voitte aloittaa nyt uudestaan puheenvuoronne. Thank you very much. Yeah, because uh, otherwise... Kiitos paljon. Muuten... Kiitoksia puhemies. Minä äänestin tämän ehdotuksen puolesta, koska minun mielestäni Euroopan unioni on kansainvälinen toimija, jonka pitäisi puolustaa ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa. Meidän pitäisi jatkuvasti puhua ihmisoikeusrikkomuksista eri puolilla maailmaa. Ja meidän täytyy taistella myöskin kuolemantuomiota vastaan. 58 maata maailmassa edelleenkin langittaa kuolemantuomiota joissakin maissa. Kuolemantuomiot toteutetaan erittäin barbarmaisella tavalla Kiinassa, Iranissa ja Saudi-Arabiassa esimerkiksi. Nämä ovat niitä maita, joissa kuolemantuomiosta tuomiosta on tullut asioita, voidaan käyttää hyväksi. Tänä aamuna puhuttiin nuoresta toisinajattelijasta, joka on määrä julmasti teloittaa Saudi-Arabiassa. tämän asian, jonka ilmiöitä vasta meidän täytyy taistella. Kaikilla kansainvälisillä foorumeilla meidän täytyy vaatia kuolemantuomion lopettamista. Ja me täytyy jatkuvasti sanoa, että on vaihtoehtoja kuolemantuomille esimerkiksi elinkautinen. Domnul Mamikins. Sitten Mamikins seuraavana, olkaa hyvä. Kuka tahansa ihminen on oikeutettu elämään ja myöskin samaan aikaan hänellä täytyy olla mahdollisuus saada tuomioita, jotka toteutetaan äh, laillisin keinoin. Hänen on mahdollista sovittaa rikkomuksensa yhteiskunnalle. Kuolemantuomio ei voi olla tehokas nykyaikaisessa maailmassa, ottaen huomioon sen, että aina on mahdollista – että henkilö on saanut tuomion väärin perustein, hän siis menettää henkensä rikoksesta, jota ei ole koskaan tehnyt. Viime, vuonna, viime vuosina monet maat ovat lisänneet langitettujen kuolemantuomioiden määrää, mikä osoittaa huonoa harkintaa, koska usein ihmiset olet siis olleet syyllisiä. Edustaja Kirjo, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minäkin äänestin tämän mietinnön päätöslausuman puolesta. Yhä useammat maat päättävät kuolemantuomion täytäntöönpanon. Se on tietenkin hyvä uutinen. Ja Euroopan unionissa erityisesti ei pitäisi edes joutua keskustelemaan siitä, palautetaanko kuolemantuomioon. Totta kai tehdään järkyttäviä rikoksia. Ihmiset ovat todella vihaisia, kenties haluaisivat teloittaa jonkun rangaistuksena, mutta ihmisoikeudet täytyy tunnustaa kaikissa olosuhteissa. Ihmisiä on usein tuomittu kuolemaan ja sitten pitkän ajan kuluttua on havaittukin, että ihminen ei ollutkaan syyllinen. Kyse on ihmisoikeuksista kautta kautta maailman. Eh, kuolemantuomiosta täytyy päästä eroon. Kiitos. Kovei. Edustaja Makovei. Mulțumesc. Sunt împotriva pedepsei cu moartea. Kiitoksia paljon. Minä vastustan kuolemien tuomiota. Vuonna 2014 2500 ihmistä teloitettiin kuolemantuomion saatuaan. Jo kaikin päivä ihmisiä tuomitaan kuolemaan rikoksista, aivan tavallisista rikoksista, tai siitä, että ovat vaatineet oikeuksiaan. Esimerkiksi ne, jotka ovat osastaneet mielenosoituksiin, ovat joutuneet kuolemantuomituksi mukaan luettuna Al-Nimri, saudi-arabialainen nuori, joka osallistui mielenosoitukseen, hänkin tuomittiin kuolemaan. Arabi Saudi-Arabiassa ihmisiltä myöskin silvotaan raajoja, käsiä tai jalkoja – aivan pienistäkin rikoksista. Kysynkin, elämmekö vuotta 2015 vai millä aikakauden me oikeastaan elämme? Pane místopředsedo, k zákazu trestu smrti se za... Kiitos, puhemies. Huolimatta siitä, että kolman tuomio on poistettu Euroopan unionin maat ovat siis pitäneet tästä kiinni yleensä, että on myöskin yleinen periaate, että ylipäätään suojellaan ihmiselämää kuitenkin. Vuonna 2014 telotettiin 266 ihmistä, suurin osa heistä Kiinassa. Minä tuin tätä julkilausumaa ensiksi, että haluaisin, että eurooppalaisia arvoja vietäisiin muihin maailman maihin, vaan siksi, että kuolemantaiminta käytetään usein väärin poliittisesti poliittisista syistä tai poliittisten vastustajien vainoamisen tai siksi, että ihmiset edustavat tiettyä sukupuolista suuntausta tai tai taustana uskonnollisia syitä, mitä voidaan hyväksyä. On hyvä, että hyväksyimme tämän tekstin tänään. Kiitos. Siirrymme seuraavaan päätösasemaesitykseen. Kyse on punaliejukatastrofista Unkarissa. Edustaja Morvai. Celia. Rangaistuksen tavoitteena on kenties se, että tai rang, kierretään rangaistusta tai että kukaan ei tulevaisuudessa tekisi tätä samanlaista, tai vältettäisiin tämä, tai kukaan muu ei tekisi tätä samaa rikosta uudestaan. Tämä on, vähän liittyy siis siihen, että tämän punailukatastrofin yhteydessä Unkarin lainsäädännössä löytyy tällainen kohta, jossa todetaan näin. Sanoisin, että ei ole oikein se perustelu, että nyt ei enää pidä pohtia sitä, mikä tapahtuu, että ei pidä katsoa enää mennyttä, pitää kääntää katseet tulevaisuuden ja että pyritään välttämään se, että tällainen katastrofi tapahtuisi uudestaan. Ajatellen sitä, että totta kai on tärkeää äh, välttää tällainen tulevaisuudessa, pitää kuitenkin tehdä myöskin äh, katsoa, että huolehditaan siitä, että vedetään vastuuseen ne, jotka ovat vastuussa tästä asiasta, jotta he voisivat katsoa, kantaa vastuun sitä kauttakin voitaisiin huolehtia sitten, että tämä vältetään tulevaisuudessa. Seuraavaksi Mamkin. Pirms gadiem Ungari visnu... Viisi vuotta sitten Unkarissa kärsittiin järkyttävästä teollisesta ja luonnonkatastrofista. Kymmenen ihmistä sai surmansa, 150 loukkaantui. Osanottoni haavoittuneiden ja surmansa saaneiden omaisille Unkarin. Me olemme kokeneet lukuisia luonnonkatastrofeja, teollisia katastrofeja. Esimerkiksi vuonna 2002 Galiciassa öljytankkeri tuhoutui, onneksi kukaan ei saanut surmansa, me emme voi edes ennustaa kaikkia luonnonkatastrofeja, joita eteemme sattuu. Joskus näin käy siitä syystä, että ihmiset jättävät huomiotta tiettyjä turvallisuusseikkoja. Pitkälti nämä tapahtumat riippuvat myös esimerkiksi vaarallisten aineiden säilytysolosuhteista. Täytyy huomioida nämäkin asiat. Edustaja Kiitos. Viisi vuotta sitten Unkarissa tapahtui sen historian suurin teollisuuskatastrofi, punaliejukatastrofi. Tuon yhteydessä ympäristövaliokunta esitti suullisen kysymyksen neuvostolle ja komissiolle, esitti konkreettisia kysymyksiä siitä, minkälaisia toimia, lainsäädännön muutoksia komissio ja neuvosto aikovat tehdä, jotta tämä ei tapahtuisi uudestaan? Ja jos tällaista pääsee tapahtumaan, niin minkälaisia rahallisia korvauksia silloin maksetaan? Tähän ei saatu valitettavasti vastausta. Siksi olen iloinen siitä, että tämä asia otettiin esille päätösmäisityksellä ja tässä otetaan selkeitä vaatimuksia esille. Että puhutaan myöskin siitä, että saastuttajan tulisi maksaa siitä, mitä on tapahtunut, ja että on tärkeää, että pyritään myöskin samaan yhtenäinen rahallisen korvauksen järjestelmä. Ja tästä syystä minä tuin tätä esitystä. Domnu Kelly. Edustaja Kelly sitten. Domna Makovei nu ei Domnu Kelly. Makovei ei ole päätellä, joten Kelly saa puheenvuoron. Uh, excuse me. Suokaa anteeksi. Me keskustelemmekin nyt uh, tasa-arvo asiasta, sukupuolten tasa-arvosta, joten me siirryimme eri aiheeseen. Joo, olkaa hyvä. Pyydän anteeksi, Rouva Morvai puhuu ensin. Sepän. Kiitos. Olin äänestin tyhjää, kun tästä äänestettiin, koska tämän mietinnön olennainen asia on se, että niin sanottu niin kehittyville maille Euroopan unioni antaa rahaa, jotka ovat taipuvaisia myös toteuttamaan sellaiset käsitykset sukupuolvien välisestä tasa-arvosta, joita on valla Euroopan unionissa. Minäkin olen sitä mieltä, että täytyy kieltää syrjintä, että pitää olla tasa-arvoa. Mutta tässä ei ole kysymys kuitenkaan siitä, että pelkästään tytöt saisivat käydä koulua Afrikassa tai siitä, että kiellettäisiin äh, sukupuolielinten silpominen, koska se on jotakin sellaista, mitä ei voida hyväksyä. Tässä oli kysymys myös siitä, että abortti pitää niin sanotussa kehittyvissä maissa hyväksyä jonkinlaisena ihmisoikeutena tai että äh, transseksuaalisuuden osalta pitäisi myöskin pakolla toteuttaa näissä maissa siis niiden osalta nämä normit, jotka ovat valalla Euroopan unionissa, ja tähän liittyy rahoituksellista tukea, ja tätä vasta tästä syystä minä äänestin tyhjää. Paldies, Kiitoksia, puhemies. Ihmiskunta koostuu miehistä ja naisista. Aivan luonnollista on, että sekä miehet että naiset ovat aktiivisesti kehittämässä omaa yhteiskuntaansa. Tämä tarkoittaa sitä, että ylikansallisella tasolla pitäisi olla myöskin näin asianlaita. EU-ssa valitettavaa kyllä edelleenkin. Jotkut tietyn ikäiset naiset eivät täysin voi itse päättää omista asioistaan. Heidät pakotetaan naimisiin, heillä ei ole lupa mennä kouluun. Tämä on kuitenkin erittäin tärkeää. Sukupuolen tai minkään muun perusteella ei pitäisi ihmisiä syrjiä. Meidän täytyy varmistaa, että ei jouduta sellaiseen tilanteeseen, että ihmiset ovat hyvin köyhiä ja ainoa on nainen. Naiset täytyy vapauttaa. And this time, Mr. Kelly for... Tällä kertaa herra Kelly puhuu sitten ihan oikeasti. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä olin tyytyväinen, kun voin äänestää yhdessä ryhmäni kanssa hankkeen puolesta. 520 äänesti tämän puolesta ja tämä osoittaa sen, että me ymmärrämme, miten tärkeätä tasa-arvo ja naiset ovat. Me kuitenkin vastustimme tarkistuksia 7 ja 19, jossa käsiteltiin sitä, että abortti olisi vapaasti saatavilla kehittyvissä maissa. Minä en katso, että tämä olisi oikea lähestymistapa asiaan. Me hyvä, eh, hylkäsimme siis nämä kaksi tarkistusta. Näin pystyimme äänestämään mietinnön puolesta kokonaisuutena. Jos aborttia ehdotettaisiin laajasti, niin sitä me vastustaisimme. Kiitos. Trecem acum <clears throat> la raportul doamnei... Kiitoksia. Nyt siirrymme Rovan Zaborskan mietintöön. Ja annan puheenvuoron Rova Zdrodovalle. Yksi minuutti. Eh, děkuji, vážený pane eh, místopředsedo. Vítám Kiitoksia, puhemies. Olen erittäin iloinen siitä, että Euroopan parlamentti hyväksyy tämän mietinnön, joka koskee miesten ja naisten yhtäläisiä mahdollisuuksia – ja yhtäläistä kohtelua. Tämä on tärkeä aihe, johon meidän täytyy puuttua, varsinkin kun on kyse palkkakuilusta. Tästä puhutaan paljon, mutta käytäntö on eri asia kuin puhe. Rovan Zaborska esittelijänä on tehnyt aivan erilaista työtä. Minä arvostan sitä suuresti. Hän esitteli meille erittäin hyviä ehdotuksia. Vain 344 meppiä äänesti tämän tekstin puolesta. Tämä tarkoittaa sitä, että me emme yksinkertaisesti ole vielä löytäneet vahvaa konsensusta. Me kaikki uskomme kuitenkin, että naisille pitäisi maksaa sama palkka kuin miehillekin. Oli miten oli. Kaikenlaisia tarkistuksiakin hyväksyttiin tekstiin tähän mietintöön. Joissakin tapauksissa me kyllä puhumme kyllä aina toisiasusperiaatteesta, mutta en usko, että kiintiöt ovat asia, jota voidaan pakolla tuputtaa yrityksille. Tämä ei pitäisi olla mukana tässä tekstissä. Tämä menee pidemmälle kuin mitä Euroopan parlamentilla on valtaoikeuksia. Tämä yrittää parlamentin valtaoikeudet. Siksi valitettavasti emme saaneet riittävän laajaa tukea tämän yrityksen taakse. Tämä olisi ollut käytännön väline, jolla olisi voitu pistää täytäntöön tasavertaista kohtelua ja tasavertaista palkkaa miehille ja naisille. Siitä huolimatta minä uskon edelleenkin, että me pystymme kyllä vähintäänkin pistämään täytäntöön kaikkien tärkeimmät osat tätä ehdotusta, jonka Rova Zaborska esitteli. Kiitos. Rova Morvai. Zaborska asszonynak. Rova Zaborska mietintö, joka koski miesten ja naisten yhtävertaista kohtelua, niin sen osalta syntyy mielenkiintoinen tilanne siinä mielessä, että loppu äänestyksessä esittelijäkään ei tukenut äh, hänen nimissään tehtyä mietintöä, ulkopuolisesta tämä kenties kuulostaa hiukan oudolta. Miten tätä voidaan selittää, koska tämä mietintö oli todellakin hyvin tärkeää. Siinä jatkuvasti, jos jatkuvasti arvioidaan meidän työtä, mistä tekevät tätä arviointia erinäiset ulkopuoliset yritykset, jotka sitten ilmoittavat tästä eri jäsenvaltioissa esimerkiksi lehdistölle ja antavat paljon merkitystä tällaisille mietinnöille – minä en edes koe, kokeile minkäänlaista mietinnön kirjoittamista, koska tässä Zaboskan tapauksessa käy ilmi, että nainen, joka on konservatiivinen ja toimii hyvin tunnon tarkasti, e, joutuu sitten äänestä, olemaan tukematta omaa mietintöä, koska siinä puhutaan kaiken maailman transseksuaalin ja muiden oikeuksista, joten siinä on tekstejä, jotka ovat hyvin kaukana, jotka voitaisiin sanoa, että nämä, näillä tämä mietintö näillä tarkistuksella suoraan sanoen muutettiin aivan kummalliseksi. Ja tämä merkitsee sitä, että ihminen ei voi sitten tukea mietintöä, joka poikkeaa hänen omasta poliittista linjastaan. Niin. Meidän täytyy taata sukupuolten välinen yhdenvertainen kohtelu myös työelämässä. Tämä on yksi perusperiaatteista EU:ssa. On ilmiselvää, että kun esimerkiksi ollaan työnhakutilanteessa, niin mahdollisuuksien on oltava yhdenvertaiset. Sama palkka niin ikään pitää maksaa samasta työstä. On tärkeää myös varmistaa, että työnantajat huolehtivat siitä, että molemmilla sukupuolilla on yhdenvertainen kohtelu ja yhtäläiset mahdollisuudet. Kun ymmärrämme biologiaa, niin totta kai tiedämme, että sukupuolten välillä on eroja, mutta tällä perusteella ei syrjintää voida sallia. Sen takia äänestin puolesta. I voted against this report. Minä sitä mietintöä vastaan siksi, että tässä on selkeitä räikeitä ristiriitä. Yhdessä kohdassa vaaditaan sukupuolineutraalia no, työpaikkojen luokittelua, mutta sitten toisessa kohtaa vaaditaan sitovia kiintiöitä sukupuoleen. Jälleen kerran tämä mietintö pitää sisällään naurettavan määrän asioita, jotka osoittavat epäpätevyyttä laatijan suunnalta. Yrityksiä ei pidä pakottaa mitään kiintiöjärjestelmää elämme vapaassa oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa ja paras tapa pitää sitä yllä omasta se, että ihmiset pääsevät töihin ja sellaisen asian, joka perustavat heidän ansioihinsa, eikä mihinkään muihin tekijöihin. Tässä ei ole mitään myönteistä siinä, että myönteistä, myönteistä syrjintää ryhtäisin harjoittamaan. Edustaja Keli. Kiitoksia puhemies. Otsikon perusteella voisi kuvitella, että joka ikinen kannattaisi tätä mietintöä, mutta on täysin selvää, että joillakin on hieman vaikea sulattaa joitakin suosituksia. Loppujen lopuksi vain 344 edustajaa 568 äänesti tekstin puolesta. Näin tässä kävi. Minä olin tämän mietinnön puolesta lukunottamatta tarkistusta 17, 17 sen kohtia 1 ja 2. Minun puolueeni Fina Gale äänesti koko ryhmänä noita tarkistuksia vastaan, mutta yleisesti ottaen meidän pitäisi kyllä tehdä paljon enemmän kiittääksemme tasa-arvoa miesten ja naisten välillä, erityisestikin kun on kyse eläkkeistä, palkoista tai urakehityksestä. Minusta vaikuttaa siltä, että hyvin paljon työtä on jo tehty, mutta me tarvitsemme uusia sääntöjä, jotta voimme luoda todellista tasa-arvoa Euroopan unionin tästä eteenpäin. Kiitos. Domnul Jogor. Edustaja Jogor. Mietinnössä on puhuttu siitä, että on vaikea yhdistää työelämä ja perhe, ja puhutaan myös siitä, että naisten tilanne työmarkkinoilla on vaikea. Ja, ja tämä vaikuttaa myöskin sitten äh, vaikean tilanteeseen ja tuottavuusasteen alhaiseen, mutta täytyy sanoa, että meidän yhteiskunnat liittyvät vakavaan tilanteeseen tässä yhteydessä todellakin lapsen valitsemisen vaikuttaa myöskin se, että työpaikat ovat hyvin joustamattomia ja että myöskin eh, pienten lapsen, pienten lasten vanhemmin kohdistuu eh, epäoikeudenmukaista kohtelua. Ja eh, tämä todellakin vaikuttaa kohdistaa myöskin siihen, että naiset, joilla on kaksilaista, he myöskin kärsivät palkkakehityksessä tilanteesta. Nyt sitten Arvan Zaborska esittelijä saa puheenvuoron. Kiitos e, puhemies. Olen pahoillani siitä, että en voinut tukea omaa mietintöäni äänestyksessä. Olen pahoillani siksi, että mietinnössä on monia hyviä suosituksia. Minä yritin olla tarkkaavainen juuri sen suhteen, että palkkaerot miesten ja naisten välillä ovat sellaisia, että ne syntyvät ensimmäisen lapsen jälkeen ja sen jälkeen siitä eteenpäin yhdelleen kasvavat. Minusta tähän täytyisi puuttua. Katsoin myöskin sitä, että naiset usein tekevät työtä sellaisilla sektoreilla, joilla palkkakehitys pääsee mukaan, niin kuin terveydenhuoltoon heitä rankaistaan tästä. Kuitenkin tässä niin hyväksyttiin sellaisia tarkistuksia, joita meidän ei voitu hyväksyä. Naisten asema jää gender-ideologian alle. Tämä tulee johtamaan siihen, että tulevaisuudessakaan emme löydä ratkaisuja ongelmiin, jotka liittyvät naisten palkkaukseen, koska käytännössä katsoen sana nainen katoaa kokonaan näistä esityksistä. Ähm, um, verbalari. Kiitoksia. Pöytäkirja, että tullaan julkaisemaan seuraavan istunnon aikaiseksi, mikäli vastaanotetta ei ole. Nämä hyväksytyt päätösasemaesitykset katsotaan näin loppuun käsittelyksi. Keskustelu päättyy tähän istunto niin ikään.